ja tiedotamme teille myös toimielinten välisen prosessin kautta, miten asia etenee. Kiitoksia kovasti, komissaari. Hyvät jäsenet, keskustelu päättyy tähän. Äänestys järjestetään huomenna kello 11.30. Seuraava kohta esityslistallamme on toinen edustaja Tirolienin mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin. Annan puheenvuoron esittelijälle. Monsieur le Président, chers collègues. Puhemies, hyvät kollegat, tämä assosiaatiosopimus, eh, jossa merentakaiset maat ja alueet eh, assosioidaan EUn kanssa, päättyy tänä vuonna ja siksi on tärkeää eh, kansainvälisessä ähm, tässä kansainvälisessä äh, tilanteessa uudista tätä sopimusta. Tällä hetkellä on kaikenlaisia uhkia äh, ja haasteita, kuten uudet ympäristöongelmat, ilmastohäiriöt ja globalisoituminen. On tärkeää, että MMA-assosiaatio ähm, äh, päätös on omiaan edistämään myös unionin normeja ja arvoja. Ähm, MMA-assosiaatiopäätös on ollut tietynlaisissa vaikeuksissa liittyen muun muassa kestävän kehityksen ja ympäristön haasteisiin. Nyt me tarvitsemme uudenlaisen vision uudenlaiseksi assosiaatioksi niin, että tämä kumppanuus vastaa uutta tilannetta. Tätä päätöstä on jo Ähm, valmisteltu, on laadittu vihreä kirja. Vuonna 2009 on kuultu kansalaisjärjestöjä ja sidosryhmiä. Ähm, ja on myös järjestetty kuulemistilaisuus MMA-assosiaatiopäätöksestä. On erittäin tärkeää että lähestymistapa perustuu siihen, että halutaan torjua köyhyyttä, halutaan todellista kehitystä, joka ottaa huomioon MMA-maiden erityispiirteet, jotta tämä assosiaatiopäätös johtaisi todelliseen tulevaisuuteen, niin meillä on neljä prioriteettia. Ensinnäkin halutaan lisätä äh, MMAiden kilpailukykyä ja äh, on erittäin tärkeää, että yrityshenkeä äh, viedään eteenpäin ähm, näissä maissa. Meidän täytyy myös tehdä yhteistyötä kestävän kehityksen puolesta ja tässä on myös viitattu ähm, yhteisön ohjelmaan, joka liittyy innovaatioihin ja tutkimukseen toinen ö, osio ö, liittyy siihen, että MMA-maat tekisivät myös keskenään ö, enemmän yhteistyötä myös yrityselämän tasolla. Ö, me, on erittäin tärkeää, että ö, nämä alueet kehittyvät kaupallisesti. Ö, on tärkeää, että näiden maiden osalta tuljetusjärjestelmiä pikkuhiljaa vähennetään niin, että kilpailu on todellista. Ja komission tulisi myös pohtia alkuperäsääntöä, missä määrin MMA-yrityksille annetaan etuoikeus, MMA-maiden yrityksille annetaan etuoikeus EUn markkinoille. Ja sitten meidän tulisi yksinkertaistaa menettelyjä niin, että voimme vanhaa kehitysrahastoa toteuttaa uudella tavalla. On myös otettava huomioon jäsenvaltioiden ja MMA-maiden institutionaaliset suhteet. On tärkeää, että myös nämä maat saavat etua EKRn varoista. Lopetanko tähän? Kiitos. Kiitoksia kovasti esittelijälle. Sitten catch the eye-menettely. Maria osaa puheenvuoron. Sra. President, Sra. Komissaria. Herra puhemies, arvoisa komissaari, kiitoksia. Hyvien taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen maaperän luominen MMA-alueille ja syrjäisimmille alueille on erittäin tärkeä asia. Tästäpä syystä olen tyytyväinen tähän tekstiin. Näin unioni osoittaa solidaarisuutensa, joka kuuluu EUn keskeisimpiin periaatteisiin. Samalla osoitamme, miten tärkeitä nämä alueet ovat. Me haluamme vähentää niiden haavoittuvaisuutta, me haluamme lisätä niiden yhteistyökykyä. Nämä ovat tärkeintä, tärkeitä asioita näille maille ja alueille. Meidän täytyy saada näiden alueiden tuotteille lisäarvoa erityisesti, jos ne kärsivät EUn ja muiden maiden välisistä sopimuksista. Meidän täytyy panostaa maatalouteen, kalastukseen, ma- matkailuun ja niin poispäin. Me emme voi hyväksyä tätä 150 kilometrin kriteeriä. Tähän pitää tehdä mahdollisimman nopeasti muutos. Kiitos. Kiitoksia. Haluan kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä ja ehdotuksesta, joka koskee takaisia alueita. Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti ilmaisee kantansa näiden maiden osalta. Minä itsehän tulen MMA-maasta. Sen lisäksi, että luomme asianmukaisen rahoitusvälineen, jotta voimme vastata tehokkaammin MMA-maiden haasteisiin, haluaisin myös korostaa tätä uutta paradigmaa, jota komissio ehdottaa uuden assosiaatiopäätöksen yhteyteen. Tämä on merkittävä edistysaskel tämän MMA-kumppanuuden tärkein tavoite ei enää ole köyhyyden torjuminen, vaan kilpailukykyisyyden parantaminen. Yksi tämän mietinnön päämäärä on se, että nämä MMA-maat otettaisiin paremmin huomioon myös yhteisön ohjelmissa. Tämä on erittäin tärkeä kehityskulku. Kiitos. Pasescu on viimeinen puhuja. parte din Kiitos. Vaikka nämä maat eivät ole suoraan e EUn jäsenvaltioita, niillä on kuitenkin tärkeä strateginen merkitys ja tämä uusi kehys on sen takia hyvin tärkeä sekä EUlle että näille maille. Tämä auttaa niitä parantamaan kilpailukykyä ja vähentää niiden haavoittuvuutta. Unionin pitäisi tehdä yhteistyötä näiden maiden kanssa ja keskittyä sellaisiin sektoreihin, jotka tuottavat taloudellista kasvua, kuten maatalous ja turismi. Meidän täytyy tukea myös näiden alueiden kalastusta, varsinkin kun pyritään torjumaan laitonta kalastusta ja rannikkoalueiden hallinnointia. Näille maille tai alueille annettu apu pitäisi integroida paikallisiin talouksiin. Kuitenkin näillä nämä toimet pitää sopeuttaa näiden alueiden erityispiirteisiin. Επίτροπος, κυρία Κόνη Χέντεγκάρτ, έχει το λόγο. Ja komissaari Hedegaard. Members, uh, again, uh, eh, Mr. Terullian, thank you very much for this report and for welcoming. Oikein paljon kiitoksia esittelijälle tästä tekstistä ja siitä, että tuet tätä komission ehdotusta. Komissio on kuunnellut kaikkia asianosaisia ja lopullinen teksti osoittaa, että komissio on todellakin sitoutunut näiden maiden ja alueiden kehitykseen sekä sosiaalisesti että taloudellisesti. Mitä tulee MMA päätösluonnokseen, niin siinä huomioidaan sekä näiden haasteiden moninaisuus, joita nämä maat ja alueet kohtaavat, mutta yhtäältä myöskin niiden edut, ja tulevaisuuden toimintamahdollisuudeksi. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sellaista asiaa, joka voitaisiin ottaa esille aikaisempaan sopimukseen verrattuna, ja se liittyy otsakkeen mukaan ottamiseksi, joka liittyy juuri ympäristökysymyksiin ja katastrofien vastaisen taisteluun. Ja mitä tulee kollega Terö tekstiin, niin tämä kilpailukyky osio. Haluaisin korostaa, että kilpailukyvyn parantaminen on keskeisimpiä tavoitteita silloin, kun EU tekee yhteistyötä MMA-alueiden kanssa. Ja kun tehdään päätöksiä aiheeseen liittyen. Me emme halua vähentää kilpailukykyulottuvuutta. Meidän mielestämme sitä pitäisi tarkastella aina ja kaikissa yhteyksissä. Lisäksi MMA-alueelle halutaan antaa mahdollisuus osallistua tietyin ehdoin kaikkiin ohjelmiin ja tukijärjestelmiin. Me olemme sitoutuneita siihen, että MMA voivat hyvä osallistua horisontaalisiin ohjelmiin, mutta päätösehdotus ei voi tietenkään kumota olemassa olevia määräyksiä, koska muuten tässä rikottaisiin olemassa olevia määräyksiä. Komission yhtä lailla huolissaan parlamentin kanssa sen suhteen, että nyt tarvitaan yksinkertaisia toimivia rahoitusjärjestelmiä. Tässä huomioidaan käydyt keskustelut asianosaisten kanssa rahoituskysymyksistä. Mitä tulee kaupankäyntiin ja alkuperäkysymyksiin, niin päätösluonnoksessa viitataan siihen, että tarkoituksena on parantaa MMA-alueiden toimintamahdollisuuksia alkuperäjärjestelmäehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa vaatimuksia silloin, kun kyse on pienimuotoisesta kaupallisesta toiminnasta. Ja lisäksi MMAlle annetaan myöskin tiettyissä tapauksissa poikkeusmahdollisuus. Uudet määräykset antavat yksinkertaistettuja toimintamalleja esimerkiksi kalastustuotteiden markkinoiden osalta. Vuodesta 2017 lähtien voidaan käyttää niin sanottua äh, itsesertifiointijärjestelmää. Me olemme samaa mieltä esittelijän kanssa näistä kysymyksistä ja tästä pääsyystä komission ehdotuksesta nämä seikat jo löytyvät. On tietenkin selvää, että alueellinen yhteistyö voi olla erilaista. Tietenkin meidän täytyy huomioida tässä yhteydessä parhaat käytänteet. Tästäpä syystä tämä päätösluonnos pitää sisällään myöskin sellaiset määräykset, jotka antavat mahdollisuuden rahoitusvälineiden ö, käytölle samailla ö, geografisilla alueilla. Me olemme, meidän tarkoituksenamme on tukea juuri niitä maita ja alueita, jotka ovat valmiita tarttumaan haasteisiin tekemään yhteistyötä naapurivaltioiden ja alueiden kanssa. Me keskitymme koulutukseen, sosiaalipolitiikkaan, terveydenhoitoon, yhteistyö uuden kaledonin kanssa on ollut sen verran hyvä, että tämä on otettu huomioon tässä ehdotuksessa, mitä tulee tartuntatautien vastaiseen taisteluun, niin tämäkin on otettu huomioon tässä sopimusluonnoksessa yhtä lailla kuin sosiaaliset kysymykset, sosiaalipolitiikka ja työllisyyskysymykset. Ja mitä tulee parlamentin vahvistettuun rooliin,